Sitten viimeinen ilmoitus artiklan 211 kohta 3 mukaisesti. Perussopimusvaliokunta ehdottaa seuraavaa tulkintaa artiklasta 13 kohta 1 työjärjestyksessä. Se koskee näitä ehdokkuuksia ja yleissäännöksiä. Jos yksi ainoa varapuhemies olisi korvattava, ja mikäli on yksi ainoa ehdokas, hänet voidaan valita suosion osoituksin puhemiehellä on mahdollisuus päättää, järjestetäänkö tästä salainen äänestys vai valitaanko hänet suosion osoituksiin. Ehdokas ottaa sitten hänen korvaa, sen paikan, jonka hän korvaa tämä tulkinta hyväksytään huomenna, ellei mitään vastalausetta esitetä ennen huomisen istunnon alkamista.